puhemies! So the next item on the agenda is... Seuraava kohta esityslistalla on kyselytunti komission kanssa. Ja ensimmäinen kysymys on rouva Blinkevichutelta ja tähän vastaa herra Andor. Rando, olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Tässä on naisiin kohdistuvasta väkivallasta kyse, joka on uh, perusoikeuksien rikkomista, ja komissio haluaa varmistaa, että meidän tavoitteidemme ytimenä on perusoikeuksien kunnioittaminen. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei voida perustella millään syyllä, ei uskonnollisilla eikä kulttuurillisilla. Me olemme tarttuneet toimeen, joka näyttyy komission tiedonannossa äh, vuodelta 2010 huhtikuulta Tukholman ohjelmasta, jossa pyritään tuomaan esille väkivallan uhrien äh, asemaa. Ja me noudatamme tätä äh, Tukholman ohjelman täytäntöönpanon suunnitelmaa, jonka perusteella laadimme strategiaa. Komissio aikoo hyväksyä 2001, vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla strategian, joka kohdistuu naisten, naisten väkivallan torjumiseen tiedottaminen ja tie, tietoisuuden nostaminen on tärkeintä. Viime maaliskuussa me vahvistimme sitoumustamme sukupuolten välisen tasa, tasa-arvon kehittämiseksi naisia, naisiin kohdistuvan peruskirjan hyväksymisessä. 15.6. hyväksytty peruskirja pyrkii koordinoituun politiikkaan, jotta pystytään torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Olemme sitoutuneet vahvistamaan toimintaamme lainsäädännöllisillä ja pehmeämmillä tavoilla, jotta voisimme poistaa tämän väkivallan erityisesti naisten sukuelinten mutilaation osalta. meillä on laaja toimintasuunnitelma naisten aseman parantamiseksi. Komissio kytkee yhteen naisiin kohdistuvan väkivallan ja uhrien suojelmisen. Naiset naiset väkivallan uhrina hyötyvät kaikista toimenpiteistä, jotka kuuluvat tähän uhripakettiin. Me olemme lukeneet parlamentin mietinnön päätöslauselman ja parlament liittyen sukupuolten välisen tasa-arvoon ja sitten myös naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen. Me pyrimme ehkäisemään tätä väkivaltaa. Yksi tutkimuksista on tämmöinen toteut- saavutettavuustutkimus, jolla arvioidaan mahdollisuuksia ja tarpeita Euroopan tason lainsäädännölle sukupuolen, sukupuolen kohdistuvan väkivaltaan ja toisaalta lapsiin kohdistuvan väkivallan osalta. Me käsittelemme tätä korkean tason konferenssista, joka järjestetään Brysselissä komission ja Belgian puheenjohtajakauden yhteistyöllä 25. ja 26. marraskuuta 2010. Kiitos. Kiitos komissaari. Nyt on kaksi lisäkysymystä. Ensinnäkin Blinke Vichilte, olkaa hyvä. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisarė, dėkoju už jūsų išsamo atsakymą. Puhemies, komissaari, pyyt, kiitän tästä kattavasta vastauksesta kysymykseeni, niin mutta toteaisin, että meiltä edelleenkin puuttuu riittävästi vertailukelpoista tietoa kansallisella ja Euroopan tasolla tietoa, jossa olisi sellaisia indikaattoreita, kuten väkivalta naisia vastaan. Aikooko komissio esittää toimintaohjelman tällaisen datan tiedon keräämisestä, jotta voitaisiin varmistaa vertailukelpoisuus EUn laajuisesta tiedosta? Ellei me tunne todellista tilannetta, eh, niin tilanne ei muutu jäsenvaltiossa. Kiitoksia. Sitten Evelaa, 30 sekuntia. Pelosta naiset yleensä vaikenevat väkivallasta yksityiselämässä, mitä koskee erityisesti islamilaisia maita, myös Turkin esimerkit tuota ovat tiedossa. Ja Amnesty Internationalin arvion mukaan 50 prosenttia näistä naisista ovat joutuneet väki, ruumiillisen äh, väkivallan kohteeksi. Onko nyt, e, nyt onko tarkoitus tätä tutkimusta laajentaa EU-rajojen ulkopuolelle, eh, kun puhutaan kotiväkivallasta. Voitaisiin puhua samalla kotiväkivallasta myös Turkissa tässä yhteydessä. Kiitoksia. Kiitoksia, komissaari. President, I eh, fully agree with the... Niin, puhemies, eh, kyllä ymmärrän, miten tärkeää on kerätä luotettavaa tietoa ja kehitellä mittareita, tälläkin alalla ja voin vakuuttaa kunnianarvoiselle jäsenelle, että tiedon kerääminen ja mittareiden kehittäminen tulee olemaan osana tätä strategiaa, strategiaa johon viittasin johdantovastauksessani. Ja voin myös vakuuttaa parlamentin jäsenille, että aiomme puuttua sekä sisäisiin että ulkoisiin kysymyksiin, kun puhumme naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta eh, erityisesti sellaisten maiden osalta, jotka ovat liittymisneuvotteluja käymässä ja joilla, tai joilla on ö, eh, tiivitä yhteyksiä Euroopan komission kanssa. Meillä on resursseja ottaa tällaiset kysymykset esille tiukastikin. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komissaari tästä vastauksesta myös. <clears throat> Sitten on Rova Harkinin kysymys numero 22, joka koskee asetusta. Komissaari, olkaa hyvä. Sama komissaari. Puhemies, arvoisat jäsenet, haluan kiittää arvoisaa jäsentä tästä kysymyksestä. Niin kuin tiedetään, rakennerahastot, kuten Euroopan alue- ja kehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto, ovat, äh, ovat äh, yhteisen hallinnon kohteena. Ja, ja hallinto äh, vastaa sitten operatiivista asioista hallintoviranomaisen täytyy varmistaa, että operaatiot valitaan yhteisrahoitukseen tiettyjen kriteerien pohjalta, operatiivisten ohjelmien pohjalta, jäsenvaltioiden EU-sääntöjen mukaan mukaan kaksi referenssiä, kun puhutaan tätä, tästä muutoksesta tässä asetuksessa. Ja, ja tässä on asetus säädetty EU-aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston toimista ja kohesiorahaston toimintaperiaatteet. Ensimmäinen on jo kappaleessa 32, joka sanoo, että silloin kun on puhe suurista investointiprojekteista, niin komissiolle täytyy olla kaikki tarvittava tieto sen harkitsemiseksi, onko rahastosta saatu tuki, että johtaako se sitten työpaikkojen menettämiseen nykyisessä toimipaikassa Euroopan unionin sisällä, jotta voidaan varmistaa, että yhteisörahoitusta ei yhteisrahoituksella ei tueta toimipaikkojen siirtämistä Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toinen on artikla 57, jossa määritään äh, hallintoviranomaisille, että sen täytyy varmistaa, että yhteisrahoitetut investoinnit äh, ovat ainakin viiden vuoden mittaisia sen jälkeen, kun tämä operaatio on päättynyt. Jos sitten tätä, tähän vaatimukseen ei voida vastata, silloin EUn tuki pitää periä takaisin ja hallintoviranomaisen täytyy ilmoittaa komissiolla vuosittaisessa äh, täytäntöönpanoraportoista niistä operaatioista, jotka eivät ole täyttäneet äh, niihin vaatimuksiin, jotka liittyvät äh, toiminnan säilyttämiseen tämän artiklan tarkoittamalla tavalla, ja komission täytyy informoida muita jäsenvaltioita asiasta komissio ja jäsenvaltiot, niiden täytyy varmistaa, että yritykset, jotka ovat tai ovat olleet tällaisen takaisinperintämenettelyn kohteena, että ne eivät saa tukea näistä rahastoista sen jälkeen, kun tuotanto on siirretty alueiden välille, alueesta alueelta toiselle tai esimerkiksi toiseen. Komissio, komissio on mukana tässä seurantatoimissa ja sitä auttaa tässä työ- ja elinolosuhteiden parantamisvirasto ja muut tahot. Siinä tapauksessa, että on myös esitetty vaatimuksia viiden vuoden aikajaksosta, kun puhutaan alueellisista investoinnista. Komissio on asettanut valtioapu kotisivut, joka antaa tietoa valtionaputapauksista ja myös tällaista poikkeustapauksista, jotka on kirjattu. Lopuksi yleisen, yleisten vaatimusten pohjalta jäsenvaltiot, jotka yhdessä hallinnoivat näitä rahastoja, niiden täytyy julkistaa edunsaajien nimet ja, ja myös summat, jos, jotka, jolla on, joita on annettu julkisena tukena. Ja nämä listat löytyvät sosiaalirahaston kotisivuilta. Se antaa linkkejä sosiaalirahaston kotisivuille jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Kiitoksia komissaari. Rova Harkin, lisäkysymys. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komissaari tästä hyvin kattavasta vastauksesta. Minusta on tärkeää, että meillä on johdonmukaisuutta meidän teollisuuspolitiikassa. Mä halusin vain esittää lisäkysymyksen. Ja te puhuitte joudutaan kappaleesta 42 ja että komission ja yhteisörahoituksesta, että se ei saa tukea toimintojen siirtämistä muualle ja, ja ajanjakso täytyy olla viisi vuotta, mutta onko mitään paikkaa, jossa voidaan katsoa, että mitä tapahtuu tämän, kun tämä rahoitus on annettu, että voidaan varmistaa, että tietty yhtiö ei tee työntekijöistä tarpeettomia, tarpeettomaksi jos näissä 26 muussa osa jäsenvaltiossa. Onko tarkistuksia, jos, jos näin tapahtuu, mitkä ovat sen seuraamukset? Thank you, Commissioner. Kiitos komissaari. Uh, Mr. President, uh, Hyvä puhemies ja hyvä jäsen, voin sanoa, että kyllä on olemassa uh, valvontamekanismeja ja koska äh, ESR on joka, käytössä jokaisessa jäsenvaltiossa, ja kyllä nämä toimipisteet toimivat toistensa kanssa yhteen, joten kapasiteettia on samanaikaisesti valvoa, mitä tapahtuu eri jäsenvaltioissa. Ja jos jotain äh, äh, säännönvastaisuuksia esiintyy, niin sitten on mahdollisuus tietoa välittää tarpeen mukaan ja sitten myös tehdä korjauksia ja oikaisuja, jos tarvitaan. Kiitoksia komissaari. Pelkäänpä, että herra Sikierski ei ole paikalla. Näin ollen hänen kysymyksensä raukeaa. Me kiitämme teitä teidän vastauksistanne tänä iltana ja teidän läsnäolostanne täällä tänään. Ja pyydämme herra Oettingeriä astumaan esiin. Many thanks. Suuret kiitokset. And the first question. Ja ensimmäinen kysymys <clears throat> herra Oettingerille on numero 24 herra Tarabellalta. Heti kun komissaari on valmis, niin hän voi sitten vastata. It's number 04, 04. Wenn wir... Nyt kun puhun näistä energiahinnoista, ja, ja erityisesti viime aikoina ää, niiden kehitystä. Meillä on erilaisia syitä energiahintojen kehittymiseen ja Euroopan kilpailuoikeuden puitteissa ja komissio on ryhtynyt useisiinkin toimiin. E, esimerkiksi EON, saksalaisen EON yrityksen ja Aven kohdalla ja GDFn kohdalla kaasussa ja ruotsalaisen siirtoyrityksen kanssa. Nämä ovat vaikuttaneet maltillistavasti energiahintojen kehittymiseen markkinoilla. Ja tämän kuun alussa olin energiaministerien äh, pakeilla ja painotin siellä sitä, että energiasisämarkkinoiden säädökset ovat erityisesti ö, tähdänneet kuluttajien suojeluun. Ja me haluamme tehdä kaikkemme, jotta yhteisöllisistä velvoitteista laadun ja hinnan osalta että ne on selkeästi määriteltyä, että ne eivät syrji ja että ne ovat jäljitettävissä ja konkreettisten tilitysten osalta, joita kuluttajat saavat, niin siinä oli kansallista lainsäädäntöä useimmiten. Jäsenvaltiot ovatkin tilitysten tai laskutusten osalta vastuussa niiden rakenteessa. Ja sitten benchmarkin ja hyvien käytänteiden vaihtaminen – laskutusten osalta siitä käytetään Euroopan energiafoorumia, Euroopan kansallisten energiafoorumia. Meillä on siinä työryhmä, joka vertaa parhaita laskutusmenettelyjä ja se, tämäkin tieto on yleisesti saatavilla. Kolmas energian sisämarkkinapaketti sisältää myös uusia säädöksiä siitä, että miten usein mittareita luetaan ja myös puhutaan myös älykkäistä kulutusmittareista. Molempia haluamme viedä eteenpäin. On olemassa julkinen konsultointi tällaisen peruskirjan aikaansaamiseksi useissa direktiiveissä ja useissa kansallisissa täytäntöpanotoimissa on säädelty kuluttajien oikeuksia se oikeudellisesti sitovasti. Me tulemme hoitamaan tätä asiaa yhteisesti energiaministerien kanssa. Thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin todeta, että meidän täytyy lopettaa istunto kello 20.30 ja luultavasti tämän kysymyksen tiimoilta herra Tarabella, herra Kau, herra Schuntis, ja, ja herra Jakoliine. Näiden kysymykset voidaan käsitellä, mutta muita ei voida käsitellä. Ensinnäkin herra Taravella, jonka jälkeen Rova Tikao ja sitten herra Jakolino. Puhemies, eilen Belgiassa julkaistiin tutkimus, jonka mukaan energian hinnannousu on äh, aiheuttanut paljon ongelmia kuluttajille ja tämä on äh, tapahtunut äh, hintojen vapauttamisen jälkeen. Belgian valvontaviranomainen on osoittanut huolenaiheensa tästä asiasta. Toisin sanoen taakka on vyörytetty kuluttajien harteille sen jälkeen, kun kolme vuotta sitten paketti julkaistiin. Näyttäisi siltä, että markkinoiden vapauttaminen on aiheuttanut hyväksikäyttöä ja kuluttajat joutuvat maksumiehen asemaan. Mitä sanotte tästä? Thank you. Now Mrs. Tikau. Kiitoksia, Sterva Tikau. Half a minute. Puoli minuuttia. Thank you, Mr. Chair, Mr. Commissioner. Kiitos puhemies, herra komissaari. Haluaisin tässä puhutaan laskujen avoimuudesta kotitalouksien osalta. Ja haluaisin kysyä, että aiotteko luoda jonkun yhteisen kehyksen, jonkun tietyn suosituksen, mitä laskun vähimmillään pitää sisältää, siis energialaskun, jotta ne ovat helppolukoisia, että kuluttajat ymmärtävät ne. Kiitos. Kiitoksia, herra Obermeier. 30 sekuntia. Puhemies, herra komissaari, totta kai on suuremmoista, että tätä sel- selvyyttä pyritään parantamaan, koska ilman selvyyttä ei ole tervettä kilpailua ja ilman tervettä kilpailua ei ole tyytyväisiä kuluttajia. Kysymykseni, monet maakaasu, siirtoverkot ja operaattorit kieltäytyvät ottamasta käyttöön koko kapasiteettiaan, jotta sitten vaikeuttaisivat tällä tavalla muiden toimijoiden markkinoille pääsyä. Aikooko komissio toimia tässä asiassa? Kiitoksia. Komissaari, heti kun olette valmis. Nämä kysymykset ovat <clears throat> perusteltuja ja oikeutettuja ja ne osoittavat, että emme ole vielä päässeet maaliin. Energiamarkkinoiden vapauttaminen on mielekästä vain kilpailun voimalla, avoimuuden voimalla ja sillä, että on mahdollista siirtää valmistus, valmistuspaikasta energiaa kulutuspaikkaan. Ja näillä paketeilla olemme päässeet eteenpäin tällä tiellä. Meillä on useitakin sopimusrikkomusmenettelyjä ja se osoittavat jäsenvaltioilla, missä niiden, missä ne eivät ole täyttäneet, toteuttaneet täytäntöönpanovelvollisuuksiaan Toisessa sisämarkkinapaketissa toivottavasti lähiaikana pääsemme tavoitteeseemme ja kolmatta pakettia odotetaan ensi keväänä ja se osoittaa kaikille jäsenvaltioille, miten ja milloin täytäntöönpano täytyy olla toteutunut. Nyt kun täällä mainitaan, että er, joitakin linjoja, joita on olemassa, niistä kysynnästä huolimatta niitä ei käytetä täysimittaisesti ja, ja näin ollen joku, meitä, joku jäisi pois äh, tämän siirron ulkopuolelle. Me seuraamme tiukasti tällaisia vaikeitakin tapauksia. Meidän pyrkimyksemme on se, että jokainen linja, jokainen on kaikkien käytettävissä oikeudenmukaisilla ehdoilla. Tämä koskee myös kaasua, jossa on olemassa tiettyä siirtolinjatarvetta. tarvetta ja vuoden alussa meillä on, meillä on tulossa väliraportti markkinoista, missä me olemme ja mihin me olemme menossa, jotta jokainen, jokainen yritys, jokainen politi, poliitikko, jokainen parlamentti tietää, että kaasu ja sähkö markkinoilla aina puhutaan sunnuntaipuhoista sisämarkkinoista, mutta käytännössä sitten kuitenkin jo lauantaina toimitaan eri tavalla, eikä niitä puheita panna millään tavalla täytäntöön avoimuus, läpinäkyvyys laskutuksessa. Sitten me haluamme, me, meidän, me, meidän täytyy pistää jäsenvaltiot panemaan ne täytäntöön. Minusta tuntuu siltä, että sisämarkkinoiden lisäksi kuluttajien koulutus ja informointi ja tekniikka kotitaloudessa, niin kuin mittarit ja kaikki kuuluvat yhteen. Nämä kolme tekijää ovat sellaisia, joita täytyy jatkuvasti, niitä valvotaan kotitaloudessa ja täytyy olla sitten vastaavaa kilpailua ja toimivaltaa. Ne ovat, niitä, ne, ovat ne kolme tekijää, jotka, joiden, joiden avulla päästään eteenpäin kuluttajien asioissa sisämarkkinoilla. Kiitos kovasti komissaari. Nyt me siirrymme äh, kysymykseen 25. Äh, Rova Tikao, energia-alan alueellisesta yhteistyöstä. When the is ready. Heti kun komissaari on valmis, niin hän voi puhua. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Niin, hyvät parlamentin jäsenet, teidän e-, etunne tällaisessa alu, älykkäissä energiaverkoissa on erittäin varteenotettava ehdotus. Meillä on rajallinen määrä käytännön tietoa tähän mennessä ja nyt sitten tutki, tutkimuksia pitää varovasti vielä tulkita. On olemassa sellainen pari vuotta sitten tällainen tutkimus, jossa sanottiin, että nämä älykkäät energiaverkot johtaisivat noin kymmenen vuoden kuluttua noin 9 prosentin energiatarpeen pienentämiseen. Energian hinnassa tämä olisi 7,5 miljardia euroa, joten tämä on huomattava hyöty kuluttajille. Tällainen älykäs energiaverkko mahdollistaa hyvän valvonnan ja sitä kautta voidaan häviöitä, hävikkiä pienentää ja parantaa verkkojen luotettavuutta. Toisaalta kuluttaja voi myös kontrolloida paremmin omaa kulutustaan ja, ja, ja ohjata sitä paremmin niin tämä kuitenkaan ei johda nollatariffiin. Se edellyttää sekä yksityistä että julkista massiivista investointia. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo ottaneet ensimmäisiä askelia, esimerkiksi Ruotsi, Italia. Ne ovat jo lähes sataprosenttisesti eh, tarjonneet kuluttajille älykkäitä energiaverkkoja. Ranskassa, Saksassa, Hollannissa, Espanjassa ja Britanniassa on jo pilottiprojekteja komissio äh, kannustaa äh, laajamittaiseen täytäntöönpanoon, jotta voitaisiin äh, päästä direktiivin edellyttämään laajuuteen. Ja me olemme perustaneet tämmöisen Smart Grids älykkäiden energiaverkkojen työryhmän, jossa on mukana säätelijät ja kuluttajat, jotka tutkivat tarkoituksenmukaisuutta kannustimia, missä on suurin tarve ja tutkitaan, mitä teknisiä edellytyksiä tarvitaan tässä vaiheessa. Ja seuraavana vuonna sitten tämän työryhmän tulokset tullaan eh, julkistamaan myös täällä parlamentissa, tai esittämään täällä parlamentissa. Ja tämä tiedonanto, joka on mainittu alueellisista yhteistyöalutteista. Sillä on erilaisia monia tavoitteita. Se ei keskity pelkästään älykkäiden energiaverkkojen kehittämiseen. Tarkoituksena tässä komission tiedonannossa on antaa jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisille ja muille toimijoille, jotka toimivat maa, kaasun ja no, sähköverkkojen alalla mahdollisuuksia verkoittua alueellisella tasolla ja tätä kautta voitaisiin myös keskittää rahoitusta. Tällainen virasto, joka vastaa, vastaa energiaa säätelijöiden yhteistyöstä, ryhtyy toimintaan ensi vuonna. Kaiken kaikkiaan haluamme, että eurooppalaiset energiatavoitteet ovat paitsi Euroopan laajuisia, niin myös alueellisia, johtavat alueelliseen yhteistyöhön entistä tehokkaammin. Kiitos. No, Kiitoksia komissaari Enet Rovatikau. Kiitoksia komissaari. Haluaisin kysyä teiltä vielä yhden asian, koska älykkäät verkot, ne myös lisäävät energiatehokkuutta osaltaan. Ne auttavat meitä identifioimaan energiaa kulutusalueita ja myös, että onko puutteita infrastruktuurissa. Kysyisinkin teiltä, että ovatko investoinnit, näkö, onko investoinnissa, investointeja näköpiirissä? Kiitoksia. Komissaari, olkaa hyvä. wie sie wissen haben wir ähm, im set plan no nyt tässä suunnitelmissa on äh, jyvitetty tietty määrä resursseja, resursseja ja lähiviikkoina äh, komissio tulee päättämään ensinnäkin äh, noin arvioissa ja sitten rahoitusnäkymissä, että onko meillä tarkoitus ehdottaa budjettiin investointivaroja ja neuvotella sitten niistä teidän ja jäsenvaltioiden kanssa. Ja aivan nyt yleisesti, en halunnut olla epäkollegiaalinen, mutta uskon, että ne varat, jotka tässä SET-suunnitelmassa ovat mukana ja jotka ovat osa elvytysohjelmaa, ja missä ne ovat hyviksi ovat olleet onnistuneet, niin niitä pitää jatkaa. Meidän kamppailemme sen puolesta, että, että kestävällä pohjalla invest, investointeja toteutetaan infrastruktuuriin Euroopan laajuisesti, kuten myös kunnissa ja kotitalouksissa voidaan sitten parantaa varustamista. Ja tässä kiitän jo teiltä, teitä saamastani tuesta. Kiitoksia. Sitten vuorossa kysymys numero 26, jonka edustaa Juntis, jota edustaa hänen kollegansa, ja on todennäköistä, että saamme myös herra, Jako, herra Jakoliinen kysymyksen, mutta pelätään 28, 29, 30, 31, niihin toivotetaan vastaus kirjallisesti. Pyydän anteeksi jo etukäteen näiltä, näiltä kollegoilta, jotka sitten ovat ehkä odottaneet kysymystä toimistossa. Sitten kysymys 26, komissaari, olkaa hyvä. Sie sprechen den griechischen... Niin tässä puhutaan Kreikan energiamarkkinoista ja sen äh, rakenneuudistuksesta. Voimme olettaa, että kun markkinat avautuvat kilpailulle, resursseja voidaan jakaa tehokkaammin, jolloin kasvu ja työpaikat energiasektorilla voidaan taata ja tämä vaikuttaa muille talouden aloille. Kreikassa tulee nyt päättää päättää, miten sen energiasektori EUn säädösten mukaan parhaiten voidaan uudelleen rakentaa tai strukturoida, joka tarkoittaa sitä, sen omaa sähkön toimitusverkkoa ja uusia toimenpiteitä, jotta voidaan kilpailukykyä parantaa. Tässä tilanteessa voi olla budjetillisia syitä Kreikassa jakaa nämä verkot kokonaan tai osittain yksityisille toimijoille. Ja osa ruskohiili- ja vesivoimalaitoksista voidaan ottaa valtiollisiksi laitoksiksi, joka, ja, ja tämä, tätä tietysti ohjaa tulot ja kilpailu. Ja Kreikan asiana nyt on sitten päättää, miten se EU-lain mukaan järjestää omat asiansa. On olemassa näitä julkisia voimalaitoksia ruskohiililaitoksien osalta Kreikka on tällä hetkellä täytäntöönpanovaiheessa ja sen täytyy täyttää velvoitteensa kilpailukyky kilpailukyvyn puolesta sopivalla tavalla. On hyvin tärkeää, että hallitus katsoo myös rahoituksen osalta, miten se toimii yhteistyössä komission suhtaan. Ja Kreikan hallituksen pitäisi nyt sitten päättää kumppanuussuhteiden järjestelmisestä. Mitä sitten tulee kuluttajahintoihin, niin hallituksen pitää laatia tariffit e, sen tässä vaiheessa ei ota huomioon tukkuhintoja. Ja senpä takia paikallinen ministeriö tällä hetkellä on rationalisoimassa hintoja. Meidän mielestämme yleisesti kuluttajahintojen pitää noudattaa kustannus, kustannussuhteita ja senpä takia hallituksen pitää tehdä soveltuvat ratkaisut. Tällä hetkellä sähkön hinta Kreikassa on hyvin alhainen eh, ja ehkä sen takia, että tuotantoa voidaan, ruskohiili- ja vesivoima tuotanto on halpa ja talouskriisissä nyt sitten kysyntä on myös laskenut. Lähivuosina tulee varmasti muita tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi kalliimpien raaka-aineiden käyttö, kuten maakaasu, joka tarkoittaa myös hintojen nousua Kreikassa. Vesivoimalaitosten kapasiteetit vähentyvät ja se vaikuttaa myös hintojen nousuun, hintoja nostavasti. Ja nämä ovat riippumattomia markkinoiden vapauttamisesta nämä syyt. Ja tällä taustalla on rakenteellisia tekijöitä, ja senpä takia on tarpeen tehostaa järjestelmiä ja löytää mahdollisimman alhainen yhteinen taso, jolla nämä taloudellisesti ratkaistaan. Kiitoksia. Täällä on Jose ja Ponimaata ja Papa Nikolao lisäkysymyksineen. Hachi Giorgio ensimmäiseksi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 aina vuoteen 2013 mennessä ja kesäkuuhun mennessä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuluttajia hinta tariffeja on noudatettava tällä aikavälillä. Se tarkoittaa kuitenkin sitä, että kasvunäkymät heikkenevät Kreikassa ja muutoinkin kuluttajien tilanne heikkenee. Tämä ei siis ole hyvä näkymä. Viime viikolla Saimme juuri todistuksen siitä, että asiat eivät etene mitenkään myönteisesti. Mitä aiotaan tehdä inflaation suhteen, jos tämä kerran aiotaan toteuttaa? Kiitoksia, herra Podimaata, Rova Podimaata, anteeksi. Kiitos puhemies. Komissaari, te puhuitte vastauksessanne te puhuitte äh, siirtoverkon omistajuuden hajottamisesta, eriyttämisestä. Tällä hetkellä kuitenkin voimassa olevien direktiivien mukaisesti on mahdollista valita yksi kolmesta olemassa olevasta mahdollisuudesta, kun on puhe siirtoverkon järjestämisestä. Meillä kai on siis mahdollisuus tehdä valinta näiden kolmen vaihtoehdon välillä. Sitten Komissaari, tässä on kysymys julkisesta yrityksestä, Kreikan sähkölaitoksesta, joka sinänsä toimii hyvin, joskin elämme muutoin kriisitilanteessa. Nyt haluaisin tietää minkälaisia mahdollisia tutkimuksia Euroopan komissio on tehnyt vaikutus, näiden uudistusten vaikutuksesta muun muassa työmarkkinoihin ja mahdollisiin työpaikkojen vähentämiseen. Kiitoksia. Sitten komissaari. Pidän, äh, seuraan kehitystä äh, Kreikassa äh, suurella kiinnostuksella ja kunnioituksella hallitusta kohtaan, joka jos omassa tilanteessaan katsoo eteenpäin, on ryhtynyt pitkän tähtäimen toimiin, on alentanut, panostanut säästöihin, menojen vähentämisiin ja, ja ollut yhteydessä komissioon – ja maailmanlaajuisiin viranomaisiin ollut näiden kanssa yhteistyössä pyrkien yhdessä vakauttamaan valtion taloutta ja että voitaisiin taata euron vakaus. Me näemme tietenkin tämän asian kokonaisyhteydet, mutta selvää on, että me voi emme voi jäädyttää näitä sisämarkkinoiden yleisiä sääntöjä. Siksi onkin Siksi minun oikeuteni ei olekaan, vaan pikemminkin minun velvollisuuteni on huolehtia siitä, että sisämarkkina kehittyy niin, että pyritään eroon monopoleista ja pyritään vapauttamaan ja saamaan aikaan kilpailuja. Tällä tavalla voitaisiin viedä kuluttajien etuja vahvemmin etuja eteenpäin. Sisämarkkinasäännöt ovat paljon vanhemmat kuin minun komissioni, meidän komissioni. Minulla on, minun on noudatettava näitä pelisääntöjä. Olen niin valmis tätä ole, ottamaan käytännölliseen käyttöön tämän yhteisymmärrysmuistion, jolla voidaan kehittää markkinoita ja tilannetta Kreikassa, jotta Kreikka saisi kohtuullisen pelivaran. Sitten omistajuuden erittäminen sähköyhtiössä, siinähän ei ole ei ole kysymys siitä, että niitä, ne verkot myytäisiin tai, tai huutokaupattaisiin. niin siinä lähdetään siitä, että täytyy saada läpinäkyvyyttä, koska se, että entinen omistaja toimii, mutta se ei voi olla enää mukana operatiivisessa toiminnassa verkkoyrityksessä, jotta verkko olisi avoin kaikille, jotka, jotka, jotka haluaa sitä käyttää. Tämä tarkoittaa myös kilpailijoita kaasu- ja sähkömarkkinoilla. Kaiken kaikkiaan komissio yrittää ajaa Kreikan kokonaisetuja ja tämä ei koske pelkästään talousarvioita, vaan myös energiamarkkinoita. Kiitos komissaari. Nyt kysymys 27. Jako Liino. Ja niin kuin sanoin, tämä on viimeinen kysymys tälle komissaarille. Ja tämä koskee öljynporousta Välimerellä. Kysymys 27. Komissaari, olkaa hyvä. herr präsident herr abgeordneter lieber meine damen und herren! hyvät naiset ja herrat hyvä puhemies niin tämä teema on aika ylhäällä minun esityslistallani. viime heinäkuuta viimeksi täällä täysistunnossa keskustelimme äh, offshore-toiminnoista Euroopassa ja, sitä, siihen rajoittuvilla alueilla, jotka ovat maailmanlaajuisesti valtavan tärkeät. Ja nyt sitten katsotaan, mitkä toimenpiteet ovat välttämättömät ja soveltuvat. Me haluamme varmistaa, että EU:ssa noudatetaan mahdollisimman korkeita turvallisuusmääräyksiä ja yhteistyössä, tiiviissä yhteistyössä kansallisten säätelyelinten välillä, jotka tällä hetkellä vastaavat valvonnasta ja sääntöjen noudattamisesta. Me haluamme huolehtia siitä, että jäsenvaltiot kehittävät yhdenmukaiset offshore-toimintoja koskevat valvontamenetelmät. Ja tällaisten toimintojen hyväksyminen tämänhetkisen lain mukaan on jäsenvaltioiden vastuulla. Minun neuvoni oli offshore-toimintojen osalta, että jatkamme työntekoa – ja tällä hetkellä katsomme hyväksymismenettelyä uudelleen. Ja on olemassa sellaisia toimijoita, jotka toimivat äärimmäisissä olosuhteissa. Esimerkiksi Italia on päättänyt luoda tämmöisen ennaltaehkäisyvän mallin. Komissio toivoo että maailmanlaajuisesti voimme varmistaa, varmistua turvallisuusmääräysten noudattamisesta, joka tarkoittaa sitä, että erityisesti Välimerellä meillä on yhteinen ympäristöintressi, koska hyvin nopeasti saattaa tilanne Välimeren rannikolla muuttua. muuttua. Ja sen takia vastuuministeriöt Algeriassa – ovat ryhtyneet toimiin ja ovat ehdottaneet tiivistä yhteistyötä Välimeri, Välimeren ympäristön suojelu on kaikille yhteinen intressi. Me olemme käynnistäneet keskusteluja myös amerikkalaisten viranomaisten kanssa. Meidän oikeudellisen sääntömme pitäisi saada sisältämään myös tällaisia vastuukysymyksiä ympäristöoikeuden noudattamisen normit luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Direktiivi ympäristön rikosoikeudellisesta vastuusta on tekeillä ja saattaa olla, että tarvitsemme vielä lisälainsäädäntöä kun puhumme tällaisesta toiminta, toiminta ohjeistosta, niin meidän pitää yhdessä vastata siitä, että myös teollisuus noudattaa vastuuta edellytyksiä ja että myös hätätilanteiden osalta laaditaan yhteiset säännöt. Kaikki EU-hun kaikilla EUn rajoittuvilla vesillä nämä pitäisi täytäntöönpanna. Meidän pitää myös tutkia ja osoittaa, että toimijoilla on tekniset edellytykset toimia kriisitilanteessa ja myös rahoituksen edellytykset pitää täyttyä jotta toimijat pystyvät hätätilanteessa rahoittamaan toimensa komissio lähiviikkoina tulee tekemään tiedonannon offshore-öljyn ja maakaasuporauksen osalta. Ja haluamme, että Euroopan kansalaiset ja Euroopan ympäristö saadaan suojeltua. Tämä tiedonanto tulee esitellyksi ITRE-valiokunnassa ja siellä varmasti voimme vielä vaihtaa ajatuksia. Thank you, Kiitoksia komissaari. Herra Jakolino ja Ryby ja Muika Naite Mikolainen ovat pitäneet puheenvuoron. Kiitos puhemies. Kiitos, että sain vielä puheenvuoron ja kiitokset komissaarille. Vielä eräs täsmennys. On selvää, että komissarin antamat takuut otetaan myönteishenkisesti vastaan. Mutta eikö komissaari kuitenkin äh, näkisi liiton viranomaisten kanssa äh, käytyjen keskustelujen jatkamisen mahdollisuutta? Toivoisin, että jonkunlainen sopimus saataisiin aikaiseksi. Koordinointi on välttämätöntä ja sen on oltava tiukkaa. Ja se pitäisi mahdollisimman nopeasti toteuttaa myös käytännössä. Thank you. Mr. Kiitoksia, herra Rybich. Äh, Puhemies, komissaari, minkälaisia kansainvälisiä välineitä on käytettävissämme, jotta myös maailmanlaajuisesti saataisiin sellainen kilpailujärjestys läpi ja luvanantomenettely käyttöön, joka antaa kaikille samat mahdollisuudet ja samat riskit ja kustannukset. Me toteamme, että monissa lupamenettelyissä emme enää yksinkertaisesti pysty äh, luomaan tarvittavia rakenteita on kysymys tehokkaista, nopeista, mutta kunnollisista ja perusteellisista luvanantomenettelyistä myös sisältää myös sen ajan, joka kuluu tämän projektin hallinnointiin. Kiitoksia. Yes. Um... Niin. Anteeksi, en osaa lausua teidän nimeänne oikein. Mutta pyydän samalla myös anteeksi, että emme voi käsitellä teidän äh, varsinaista kysymystänne tänään. Mutta voitte esittää lisäkysymyksenne tässä. Olkaa hyvä. Kiitos. Minulla ei ole siis aikaa esittää omaa kysymystäni, mutta tämäkin aihe kiinnostaa minua. Pidän hyvänä komission aloitetta pyrkiä tiivistämään Eh, juridisia edellytyksiä ympäristökysymysten osalta ja erityisesti, erityisesti öljynparaukseen liittyen. Minun kysymykseni liittyy tähän Välimeren tilanteeseen. Nimittäin haluaisin kysyä Itämeren tilanteesta ja, ja sen, eh, sen suhteen eh, kolmansista maista jotka sijaitsevat Itämeren rannalla. Tiedän, että ette voi kaikki kaikkea järjestää, mutta onko teillä joku kuva siitä, miten meidän pitäisi toimia suhteissamme kolmansiin Itämeren rannikkovaltioihin? Komissaari, olkaa hyvä. Tässä on kysynyt ensinnäkin siitä, että joko me jäsenvaltioiden välityksellä tai sitten unionin välityksellä sitten saamme yhteisiksi nämä korkeimmat mahdolliset standardit. Voin sanoa siis maailmanlaajuisen käyttöön. No, Britanniassa on korkea standardit ja hyvää tietämystä. Tämä koskee myös kumppanimaatamme Norjaa. Ja tiedonannossa me aiomme sitten ehdottaa jäsenmaille, että aina korkeimmat standardit luvanantomenettelyssä ja käyttöturvallisuudessa ja hätäsuunnitelmissa – koulut, henkilökunnan koulutuksesta ja jatkokoulutuksesta saataisiin Euroopassa yleisesti sitoviksi ja hyväksytyiksi ja tunnustetuiksi. Toisekseen meidän energia ulkosuhteissa, tämä tulee myös esille, me olemme tehneet tämän Libyan suuntaan, tämä voidaan ottaa esille myös dialogin kohteeksi Mustalla merellä ja Itämerellä kumppanimaiden kanssa, niin kuin Venäjän kanssa esimerkiksi. Kolmanneksi me haluamme vaikuttaa eurooppalaisiin toimijoihin. Ot, ot, otetaanpa äh, Shell tai Total tai BP. Ja niillä on standardeja, jotka, jotka koskevat syväporouksia Euroopan unionin aluevesillä. Niin minä uskon, että ne ovat harvoin stand, sellaisia standardeja, joita voitaisiin, joita käytetään Pohjanmerellä, jo, jo, siis teknisesti ja kustannuksiltaankin ja tämä ja voidaan kysyä, että onko tämä kohtuullista sitten Libyan kohdalla. Standardien dumppausta kukaan eurooppalainen yritys ei saa omaksua. Siksi me yritämmekin, että eurooppalaiset yritykset käyttävät niitä teknisiä standardeja, jotka ovat Euroopassa mahdollisia, ja myös, myös vievät niitä. Ja tällä tavalla voidaan suojella muun muassa Välimeren aluetta ja muita merialueita. Well, Kiitoksia komissaari kovasti tästä teidän kattavista vastauksistanne. On pyydän anteeksi kysymyksistä 28-32. Niihin vastaukset esitään kirjallisesti, niin kuin jo alussa sanoin, koska meillä on pikkusen paineita tänään illalla. Ja nyt on vuorossa äh, kysymykset äh, Rova Koikan Quinnille. Ja aloitammekin kysymyksen numero 33. Kysymyksen esittäjä on edustaja Tsukalas. Heti kun komissaari on päässyt paikalleen, niin hän voi vastata tähän kysymyksiin. Ja odottaisin, olettaisin, että pääsemme ainakin myös kysymyksen 35 läpi. Ja katsotaan sitten, miten siitä eteenpäin mennään. Please, Commissioner. Olkaa hyvä, komissaari. Kiitos puhemies. Tämän vuoden huhtikuussa komissio hyväksyi tiedonannon, miten yksinkertaistetaan tutkimuspuiteohjelman täytäntöönpanoa. Parannetaan vähitellen erilaisia asioita, mutta tehdään myös muutoksia esimerkiksi oikeusperusteeseen ja, ja, ja tasapainotetaan riskin ottamista ja riskin välttämistä Eri sidosryhmien kanssa on keskusteltu siitä, että me pyrimme saamaan aikaan tämmöisiä tuloksiin pohjautuvia lähestymistapoja. Tämä estäisi tai, tai ei välttämättä edellyttäisi valtavien rahoituslaskelmien valmistelua etukäteen. Komissio tietää tosin, että tällainen lähestymistapa saattaa, saattaa esimerkiksi esiintyä pitkinä neuvotteluina ja eri sidosryhmät joutuvat eri tavalla tähän vastaamaan, joten senpä takia olemme nyt sitten katsoneet, miten täytäntöönpanoa voitaisiin parantaa ennen kuin teemme konkreettisia ehdotuksia keskimääräinen aika seitsemännessä tutkimusohjelmassa on 340 päivää, kuukausi lyhyempi kuin kuudennessa puiteohjelmassa. Komissio sanoo, että toteaa, että tässä on parantamisen mahdollisuuksia, kuitenkin benchmarking mahdollisuus osoittaa, että noin vuoden kestävä haku, hakuaika ei ole, tai haku, hakuaikan, hakuimusten käsittely ei ole liiallinen. Kansallisten ja eurooppalaisten rahoitusten lähentäminen on pitkän ajan tavoite komissiossa. Irenet ja kuudes ja seitsemäs tavoiteohjelma Äh, anteeksi, puiteohjelma pyrkivät tähän ja sito, sidosryhmien äh, tämmöinen äh, foorumi perustettiin vähän aikaa sitten. Korkean riskin, korkean tuoti, tuoton ohjelmat ovat erittäin mielenkiintoisia. Tiedeneuvosto on tällaisiin keskittynyt ja hakuprosessi on onnistunut löytämään tällaisille projekteille rahoitusta. Marie Curie-toimet ovat hyvin tärkeät toimet, jotta pystyttäisiin välttämään tutkijoiden aivovuotoa. Vuodesta 1994 Marie Curie-toimet ovat saaneet aikaan noin 50, 50 000 uutta tutkijan paikkaa Euroopassa, jolla on hyvin kilpailukykyiset tulot ja seitsemännessä puiteohjelmassa on yli neljän miljoonan rahoitus Marie Curie-tutkijoille sisältäen tohtoriohjelmat. Ja tämä toimii sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Marie Curie-stipendejä on, stipendien hakua on yksinkertaistettu ja se erityisesti koittaa ehkäistä aivovuodon toteutumista. Kiitoksia. Ensimmäinen lisäkysymys Ruotsi Kaanos sen jälkeen Ryybi ja sitten Rodrik Tikao. Tsukaalis. Tsukalas, anteeksi. Puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Kiitos komissaarille antamasta vastauksesta. Kysymys, jonka esitin, perustui siihen, että haluan kiinnitettävä huomiota siihen, että vaikka meillä on kunnianhimoisia ohjelmia ja tavoitteita, olemme hyvin pitkällä ja etäällä vielä Lissabonin tavoitteista, ainakin siinä muodossa, kun ne alun alkaen määriteltiin. Esimerkiksi Tyynemeren valtiot ja tietyt Aasian alueen valtiot kehittyvät valtavalla nopeudella tiede saralla, puhumattakaan Yhdysvalloista – me pyrimme olemaan laadukkaita, jotta siihen päästäisiin, on panostettava lisää. Kiitoksia sitten herra Rybik. Kiitoksia <clears throat> arvoisa rouva komissaari. Tutkimuksen rahoituspuitteet, siitä on käyty kiivistä keskustelua, keskustelua ITREn projektin yhteydessä näiden varojen leikkaaminen, ovat, niistä keskustellaan paikoin kiivaastikin ja parlamentin kaikki poliittiset ryhmät torjuvat nämä leikkaukset Voitteko ehdottaa uutta rahoituskehystä, joka myös, josta voitaisiin keskustella kansainvälisellä tasolla, joka koskisi Itriä? Kiitoksia. Rova Tikau. Domnule președinte, doamnă comisar, întrebarea mea se referă la alocarea unei... Uh, Kiitos puhemies. Kiitos. Jos puhutaan nyt esimerkiksi jostain prosenttimäärästä, 15 prosenttia tutkimuksen rahoitusta niin sitä, se kohdistettaisiin PK-yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen, koska hyvin usein PK-yritykset eivät saa yhteisrahoitusta tai eivät pysty kilpailemaan suurempien yritysten rinnalla. Ja mietin myös, että aiotteko luoda tällaisia yhteisiä sääntöjä tutkimuksen rahoitukselle, jotta yliopistoillakin olisi helpompi pääsy tähän rahoitukseen? Kiitoksia. Komissaari, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Kiitän myös jäseniä, jotka ovat esittäneet kysymyksiä. Ja ainakin tämä viimeisin tuli, siinä tuli oikeastaan kaksi kysymystä sille Ehkäpä jäsen mahdollistaa, sallisi, että vastaan niihin sitten, kun tulee siihen kohtaan. On tärkeää painottaa sitä poliittista seikkaa, että, että meillä on instituutiollinen sopimus, sopimus tutkimuksen puiteohjelmasta. Siksi olenkin kiinteässä yhteistyössä kahden parlamentin valiokunnan kanssa, ITREn ja äh, koko pyyn kanssa ja totta kai myös äh, tilintarkastustuomioistuimen kanssa, jotta saataisiin yhteinen politiikka aikaa, joka koskee tätä hyvin tärkeää asiaa säännöt, joilla hallinnoidaan EUn tutkimusohjelmia, niiden täytyy olla selkeästi määriteltyjä ja, ja, niiden täytyy olla myös johdonmukaisia uskon, että meidän tutkimusohjelmien hakijat ovat sitten kolmannen tason koulutuslaitoksia tai tutkimuskeskuksia tai yksityisen sektorin yrityksiä. Niiden täytyy tismalleen tietää, millä tavalla näitä aloitteita hallinnoidaan, ja se täytyy olla hyvin käytännönläheistä tämä tieto. Hyväksyn kyllä sen, ja siksi meillä on me pyrimme yksinkertaistamaan tätä politiikkaa. Tästä nyt keskustellaan tällä hetkellä hyvinkin vahvasti, koska me olemme oivaltaneet, että meidän täytyy yksinkertaistaa entisestäänkin tätä politiikkaa, joka me harjoitamme tällä alalla, koska yksin, näiden ohjelmien yksinkertaistaminen on keskeinen poliittinen prioriteetti meille, minulle ja koko komissiolle, ja meidän täytyy olla, olla tehdä työtä päättäväisesti kumppanuudessa parlamentin kanssa, jotta pääsisimme tähän yksinkertaistamiseen. Ja sitten tästä ITRE-kysymyksestä. ITRE on asia, joka, joka on e, ei askeleta pelkästään tätä komissiota, vaan myös aikaisempia komissioita. Se on sellainen asia, joka, joka edellyttää kokonaisvaltaista vastausta ja reaktiota. Ehdotuksia on tehty. Komission suunnalta ehdotuksista keskustellaan tällä hetkellä. Minä olen hyvin tietoinen näistä, tästä tunnelmasta parlamentissa sen suhteen, että mistä se rahoitus tulee suhteessa ITREen. Mutta se on projekti, joka on, on uraa uurtava. Se, siitä voidaan tulla, se voi tulla valtavasti hyötyjä, ei pelkästään Euroopassa, vaan kaik, muuallakin. Tämä on myös sellainen projekti, joka ei sisällä pelkästään EUta, vaan se koskee, tämä projekti jo siinä meillä on kansainvälisiä kumppaneita. Me teemme hyvin varovaista ja vahvaa ja johdonmukaista työtä kansainvälisten kumppaniemme kanssa, jotta me pystyisimme viemään tätä projektia eteenpäin. Ja, ja minä olen varma sen, siitä, että me pystymme siihen yhteistyössä teidän kanssanne. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komissaari. Kuten sanoin heti kättelyssä, meillä on vähän aikapaineita. 2015 alkaa herra Haanille esitettävät kysymykset, mutta ja näin ollen ehkä me pääsemme tähän kysymykseen 36kin tai jopa sen jälkeiseenkin kysymyksiin, joka on 37, 38, 39 ja 40, 41. Ja seuraava kysymys, herra äh, Papa Nikolau, numero 34. Komissaari, olkaa hyvä. President, the Europe 20 puhemies, 2020 strategian tarkoituksena on tuoda tällaista älykästä ja, ja, ja inklusiivista ohjelmaa. Suurin osa tästä älykkäästä kasvusta perustuu tietoon ja innovaatioon. Tämä edellyttää, että me vahvistamme kaikkia yhteyksiä innovaatioiden välillä hyvinvointi edellyttää sitä, että Euroopassa pystytään ideat kehittämään tuotteiksi, prosesseiksi ja palveluiksi. Ja jotta saadaan aikaan tämmöinen innovatiivinen unioni, niin ensimmäinen edellytys on se, että vahvistamme tietopohjaamme ja kehitämme huippuja. Ja tämä on nimenomaan se, mitä tutkimusneuvosto tällä hetkellä tekee. Ja hyvin lyhyessä äh, ajassa tutkimusneuvosto on saanut kansainvälistä tunnustusta äh, rahoittajana se on riippumattomassa tutkimuksessa todettu, jossa tutkimuksen teki kuusi merkittävää tiedemiestä. Ja vuoden 2008 jälkeen on huomattu, että on hyviä tuloksia saatu aikaa esimerkiksi Imperial Collegein tuot, tutkijat ovat saaneet aikaan luu, luuta muistuttavaa materiaalia laboratoriossa, jota voidaan istuttaa luusiirron sijasta potilaaseen. Frankfurtin yliopistossa taas on julkaistu tutkimuksia verenkierros, verenkierron osalta. Tällä on valtavasti potentiaalia sydäninfarktion ehkäisemisestä. Ja tarkoituksena on vastata sellaisiin perustavaa laatua oleviin kysymyksiin tutkimuksella, jotka ovat yhteiskunnalle tärkeitä. Ja E, tutkimusneuvosto on ollut hyvin tärkeä myös kilpailukyvyn kehittämisessä kansallisella tasolla. Se on toiminut katalysaattorina kansallisten innovaatioiden osalta Ranskassa, Puolassa, Portugalissa, Ruotsissa esimerkiksi. Se on laatinut tämmöisiä maailman tason benchmark-vertailukohteita ja sitä kautta se on pystynyt parantamaan Euroopan tutkimuksen näkyvyyttä ja uskottavuutta. Kiitoksia, herra Papanikolaou. on lisäkysymys. Kiitos, kiitos vastauksesta, komissaari. Tutkimustoiminta liittyy luonnollisesti innovaatioihin. Ne ovat <clears throat> välttämätön edellytys, että kasvua voisi sy- syntyä. Haluaisin kuitenkin kysyä seuraavaa. Te puhuitte Puolasta, Ruotsista, mainitsitte Lontoon ja muistaakseni myöskin Portugalin kun viittasitte etelän maihin. Nyt jos asiaa tarkastelee erityisesti etelän näkökulmasta, onko meillä sieltä päin myöskin hyviä esimerkkejä siitä, että rahoitus on tuottanut tuloksia ja kantanut hedelmää? Puhun nyt Kreikasta, Espanjasta ja muista nimenomaan etelän maista. Komissaari, oletteko valmis? Valitettavasti minulla ei ole spesifiä tietoa, joita jäsen kysyi näistä yksittäisistä maista. Kuitenkin voisin sanoa, että Euroopan tutkimusneuvosto perustaa vastauksensa hakemuksiin puhtaasti osaamiseen. Siinä ei puhuta maista eikä tutkimuskeskuksesta eikä siinä vaikuta myöskään mikään tällainen asia. Ne eivät tule osaksi tätä vastausta tai päätöksentekoa silloin, kun varoja myönnetään. Siinä katsotaan pelkästään osaamisasioita, ja tämä on minusta se syy sille, minkä takia ne ovat saaneet, se on saanut niin hyvän kansainvälisen, hyvän maineen hyvinkin nopeasti, koska siinä tunnustetaan, että päätökset perustuvat ainoastaan osaamiseen. Tätä täytyy kehittää ja rohkaista enemmänkin, ja uskon, että Euroopan tutkimusneuvosto, sen pitäisi jatkaa yhteistyötä Euroopan elinkeinoelämän kanssa. Pitäisi sanoa, että Euroopan tutkimusneuvosto käynnistää ensi vuonna tällaisen konseptin, joka tähtää siihen, että saataisiin innovaatioprosessissa helpotettua tätä rahoitusta siinä vaiheessa, kun tarvitaan verifiointia tai testausta tai prototyyppejä, tai sitten äh, markkinoiden identifiointia tai sitten äh, äh, tämän tekijänoikeuksien suojaamisen. On erittäin tärkeää rohkaista Euroopan tutkimusneuvostoa kehittämään ja toimimaan katalysaattorina ympäri maailmaa. Uskoakseni myös on kiinnostavaa nähdä, että, että useat jäsenmaat, eh, mukaan lukien oma maani, ovat eh, hakemassa tällaista Euroopan tutkimusneuvoston konseptia silloin, kun siellä eh, harkitaan myös oman tutkimusneuvoston perustamista omaan maahan. Kiitoksia. Sitten kysymys 35, Pat the Cope Gallagher, joka koskee pk-yritysten osallistumista EU-tutkimusohjelmiin. Ja heti kun komissaari on valmis, hän voi puhua. Komissio on sitoutunut kasvattamaan PK-yritysten osallistumista tutkimusohjelmiin ja auttaa heitä tuomaan innovaatioidensa hedelmät markkinoille. Tämä on meidän tavoitteemme koko tämän mandaatin ajan. Komissio haluaa ohjelmista mahdollisimman helposti, helposti saavutettavia pk yritykselle Haluamme kuitenkin tietenkin yhtä lailla tukea rahoituksellisesti. Meillä on useita konsepteja, kuten se, että auditointi, todistuksia ei enää edellytetä, ex ante todistuksia on kevennetty mutta enemmän vielä tarvitaan. Komissio on tiedonannon yksinkertaistamisesta jo laatinut, joka on annettu 29. huhtikuuta parlamentille ja neuvostolle tiedoksi, jossa on tämmöisiä lyhyen ja pidemmän aikavälin toimenpiteitä, esimerkiksi kertakorvauksia äh, pk-yritysten äh, äh, rahoittamis, henkilöstölisäysten rahoittamiseksi. Ja toiseksi komissio on jo ottanut käyttöön seitsemännessä puiteohjelmassa sellaisia työohjelmia, jotka heinäkuussa julkistettiin, e, jotka kohdistetaan PK-yrityksille esimerkiksi korvamerkityt budjetit, ja 14,6 prosentista on tarkoitus korottaa tätä budjetointia 15 ja puoleen ja luonnollisesti vielä voidaan tehdä parannuksia ja komissio jatkaa näiden uusien toimenpiteiden toimivuuden valvontaa. Ja kolmanneksi haluamme Eurostars tämmöinen yhteisessä tutkimusohjelmassa, jossa on mukana 26 jäsenvaltiota ja kuusi assosiointimaata, joilla on nimenomaan tarkoitus kohdistaa toimia PK-sektorille Tämä Enterprise Europe-verkosto, joka on 2007 perustettu, antaa palveluita PK-yrityksille ja kannustaa niitä osallistumaan tutkimuksen puiteohjelmaan. Tämän verkoston kautta jota täydennetään kansallisilla yhteyshenkilöillä, kehitetään tietoisuutta tai annetaan enemmän tietoa jäsenvaltioiden puiteohjelman mahdollisuuksista ja koitetaan saada PK-sektorin mukaan toimintaohjelmiin. Ja näillä toimilla noin 20 000 PK-yritystä saa hyötyä suoraan tästä uudesta puiteohjelmasta. Lopuksi tämmöinen sähköinen oppimisalusta, on tarkoitus saada ensi vuonna käyttöön netissä, joka helpottaisi PK-yritysten osallistumista TK-projekteihin ja helpottaisi niiden eh, tutkimustulosten julkistamista netissä. Kiitoksia. Herra Kelhön ja sitten lisäkysymys Crowley ja Kelly. Ja Kellin kysymyksen ilmeisesti emme pääse. No ensinnäkin herra Kälkäri. Äh, äh, kiitoksia komissaari tuosta kattavasta vastauksesta. Äh, PK-yritykset ovat EU talouden selkäranka ja tämä on, on tärkeää, jos EU aikoo taloudellisesti elpyä tulevaisuudessa. Se tarvitsee PK-sektoria. Euro, EU, Euro 2020, siinä puhutaan tutkimuksista ja innovoinnista – joka olisi Euroopan talousstrategian ytimessä. Mutta eikö ole totta, että, että, että pitää kohentaa pk-yritysten osallistumista EUn seitsemässä tutkimus- ja teknologiapuiteohjelmassa? Siksi kysyisinkin komissaarilta, mitä muuta Euroopan komissio voi tehdä jo tukeakseen tätä pk-sektoria ja auttaakseen sitä ja saadakseen sille rahoitusta näissä vuosittaisissa ohjelmissa. Kiitoksia sitten herra Crowley ja sitten Kelly. Thank you very much, Mr. President, and thank you. Kiitos puhemies ja kiitos komissaarille vastauksista. Kolme asiaa tulee mieleen. 90 prosenttia uusista tuotteista, jotka tulevat tutkimuksesta TK-yrityksistä, on peräisin PK-yrityksistä. Kuitenkin suurin ongelma niillä on tämä immateria- immateriaalioikeuksien suoja ja miten koordinoida eh, eri pääosastojen kanssa näitä asioita. Ja sitten kun katsotaan kvanttifysiikkaa ja eh, tietojen säilyttämistä, miten sitä voitaisiin kehittää tässä puiteohjelmassa. Kiitoksia, herra Kelly. Firstly, I think that the commissioner might... Ensinnäkin komissio olisi, eh, voi vastata minun kysymykseen, ei se ole mikään ongelma. Mutta nämä, puhutaan nopeista voitoista silloin, kun saadaan, kun yritykset osoittavat ää, ää, näissä spekseissä. on tärkeää, että voidaan nähdä, että, että voidaan luoda työpaikkoja ja teollisuus pystyy kehittämään mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Komissaari, olkaa hyvä. Niin, Gallagher, olen iloinen, että saan nyt mahdollisuuden vastata tähän kysymykseen eh, eh, ensimmäisessä käynnissä niin parlamentissa omalla äidinkielelläni. Me toivomme, että, että tutkimustoimet, niin kuin siitä puhuttiin kesäkuussa 2009, että se lisäisi tehokkuutta ja vauhtia päätöksentekoprosessissa ja että se parantaisi näitä palveluita eh, puiteohjelmassa – joita äh, virastot hallinnoivat. Tietenkin tämä on kapasiteettiohjelma PK-yrityksiä varten, joka on erityisen keskeinen asia tässä. On tiettyjä uusia päätöksiä, joita on tehty uusissa toimintaohjelmissa äh, vuonna 2011. Nämä päätökset, niiden pitäisi rohkaista PK-yrityksiä ja niiden tutkimuskumppaneita osallistumaan voimakkaammin me seuraamme huolellisesti näiden päätösten kehittymistä ja tätä toimintaa jatketaan vuonna 2012-2013 osalta, jolloin on uusia mahdollisuuksia myös menettelytapojen osalta huhtikuun yksinkertaistamispäätöksen pohjalta, niin kuin äsken mainitsin. Tiettyjä asioita voidaan panna täytäntöön välittömästi, lainsäädäntökehyksen puitteissa, joka jo nyt on olemassa. Tämä voi, tätä toimintaa voidaan kehittää ja sitä voidaan kehittää monella tavoin. Komissio itse tutkii toista pakettia, joka koskee pieniä muutoksia komission säännöissä, kuten kun esimerkiksi keskimääräiset henkilöstökustannukset ja siihen voitaisiin saada omia säädöksiä. Ja me voimme myös tarkastella tilinpitosäädöksiä. On tietenkin oikein, kun puhutaan suuresta määrästä uusia tuotteita, jotka ovat tulossa. Kaikki nämä projektit ovat pk-yritysten heiniä. Ja tämä on tietenkin vaikeus pk-yritykselle. Niillä on paljon, paljon vaikeuksia, mutta yksi vaikeus on, niin kuin te mainitsitte, tämä immateriaalinen oikeuksien tilanne minä olen sama, olen komissaari työryhmässä, joka, puhuu, joka tutkii tätä. Yksi kumppanini on äh, komissaari Barnier, joka on erityisesti keskittynyt tähän asiaan. Me olemme tehneet tiivistä yhteistyötä ja toivon, että te näette sitten, kun tämä innovaatiopolitiikan lippulaiva julkistetaan äh, lokakuussa, äh, yritetään löytää ratkaisuja moniin ongelmiin, joita PK-yrityksillä on ja on tietenkin muillakin, mutta aivan erityisesti nämä koskevat immateriaalioikeuksia ja tekni, tekniset tiedot. Tässä on paljon mahdollisuuksia, joita voitaisiin käyttää. Ja todellakin monet yksityisyritykset katsovat, että, että tämä on sellainen mahdollisuuksien alue niille hyödyntää näitä mahdollisuuksia. Ja me haluaisimme nähdä, että silloin kun innovaatiopolitiikan lippulaiva julkistetaan, että saadaan useita yrityksiä viedä eteenpäin rohkeita ja uskaliaita ehdotuksia komission taholta jotka sitten täytyy tietenkin käsitellä ja mistä täytyy puhua, mutta me tarvitsemme rohkeita, uskallisia ehdotuksia, eh, joilla, puhut, joilla puututaan näiden ongelmiin ja esteisiin pääpystyssä. Ja toivon, että ne yritykset, jotka ovat kiinnostuneita tällaista asioista, että ne näkevät, että komissio on valmis vastaamaan myönteisellä tavalla. Ja me tarvitsemme tietenkin teitä tähän tueksi. Herra Kelli mainitsi nämä nopeat voitot nämä nopeat voitot eh, tulevat kaiketi eh, tästä eh, innovaation lippulaivasta ne asiat, joista puhutte, siinä kuuluvat standardit, asetukset, immateriaalioikeudet ja patentit, kaikki nämä asiat. Ja riskipääoma, se on iso juttu, iso aika vaikea juttu tällä hetkellä monille pk-yrityksille. Kaikki tällaiset asiat, jotka, jotka liittyvät tutkimuskeskuksiin, yliopistoihin – julkisen, sektorin ja yksityisiin yrityksiin ovat sellaisia, joista me puhumme. Kaikki nämä asiat liittyvät siihen, niitä kaikki kuuluvat lippulaivaan. Nyt kun lippulaivapolitiikka julkistetaan, te näette, että me olemme puuttuneet kaikkiin näihin asioihin. Totta kai, kun politiikkaa avataan, niin sitten tietenkään ratkaise ongelmia. Meidän täytyy seurata sitä, meidän täytyy saada tukea sille, meidän täytyy varmistaa, että ne, jotka että kaikki toimijat ovat mukaan, valmiita lähtemään mukaan siihen, että koskee erityisesti myös Euroopan parlamentin jäseniä. Kiitoksia komissaari kovasti näistä vastauksista. Vastauksista ne ovat kovin hyödyllisiä. Ja nyt siirrymmekin kysymykseen eh, herra Haanille. Pyydän anteeksi niiltä, joita 36.41, niitä ei, niitä ei voida käsitellä suullisesti, niihin vastataan kirjallisesti, koska meillä on, eh, ai, meillä on paine, aikapaineita. Eli täytyy lopettaa 20.30. Ensimmäinen kysymys herra Haanille on 42 herra Posseltilta joka koskee Tonavan aluetta koskevaa strategiaa ja euroregioalueita. Ja heti kun komissaari on valmis, niin voi ryhtyä puhumaan. Ja yritän saada viidessä vartissa kolme kysymystä läpi. Et viisi minuuttia, kiitos. Kiitos puhemies. Ja kiitos kysymyksestä, joka avaa näkymiä yhteistyöhön Itävallan ja Bayerin ja toisaalta Tsekin tasavallan välillä. Tämä on erinomainen mahdollisuus tällä alueella, jossa on viisi miljoonaa asukasta, jota voidaan tällä tavalla kehittää, ja erityisesti kulttuurin ja matkailualan poliittinen ulottuvuus on tärkeä tässä Euroregio, Euroregio tuessa ja myös Tonavan strategian yhteydessä tämä alue on myös neuvonpidoissa tullut esille tärkeänä alueella sen takia, että turismi tällä alueella on erittäin huomattavaa ja myös kulttuurisen yhteistyön alalla on tär- mielenkiintoisia aloitteita, esimerkiksi tämmöinen kulttuurivälinen dialogi. Mitä nyt sitten tulee näiden alueiden tukeen, niin näillä, tällä Tsekin Itävallan Bayerin alueella alueilla on erilaisia yhteistyöohjelmia, jotka ovat 430 vähän vajaa 430 miljoonan euron luokkaa. Tämä on merkittävä tai mielenkiintoinen volyymi ja tämä tietysti kannustaa näitä alueita parhaimpiin mahdollisiin ponnisteluihin ja jotta saataisiin tällainen hyvin toimiva väline tällaiselle rajat ylittävälle yhteistyölle. Thank you. Kiitoksia. Herra Posselta, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra komissaari, tästä oikein hyvästä vastauksesta. Nyt on tapahtunut jotain uuttakin. Plutsen on vuonna 2015 ilmeisesti Euroopan kulttuuripääkaupunki. Haluaisin vain kysyä teiltä, onko myös kulttuuriulottuvuus euroregioilla alueilla eh, voidaanko sitä vahvistaa konkreettisesti, ovatko euroregio, onko euroregioalueet oikea taso toimia teidän mielestänne? komissaari. Arvoisa edustaja, ehdottomasti minä olen sataprosenttisesti vakuuttunut siitä, että erityisesti kulttuuriyhteistyössä eh, rajat ylittävä eh, alueellinen yhteistyö on eh, tarpeen, koska juuri kulttuuriympäristö on raja-alueet, rajat ylittävä ainakin hallinnolliset rajat ylittävä siinä mielessä, että tämä on hyvä asia, jos tämä on yksi painopiste alueellisessa yhteistyössä euro, euroregioalueella, Tonovan, Tonovan Moldan alueella ja, ja kun Piltsen on kulttuuripääkaupunki, niin se on tietenkin erittäin, erittäin myönteinen asia. Se voi antaa lisää potkua tähän toiminnalle. Kiitoksia. Kiitos komissaari. Kiitos herra Seuraavaksi Kraulin kysymys numero 43. Kiitos puhemies, arvoisa edustaja. Olen iloinen voidessani sanoa teille, että, että muutama päivä sitten komissio on ottanut myönteisen kannan tähän tai voi esittää myönteisen kannan. Tässä ehdotetaan, että saataisiin raha-apua, jonka suuruusluokka on yli 13 miljoonaa euroa Tätä ehdotaan siksi, kun tehän tiedätte, että tämä edellyttää hyväksyntää parlamentista, mutta myös neuvostosta, neuvostolta. Ja aivan lyhyesti palauttaisin mieleen tämän historian. Ensimmäiset vahingot olivat 19. marraskuuta 2009. Niistä tuli ilmoitukset, ensimmäiset ilmoitukset näistä ensimmäisistä vahingoista. Ja hakemus lähetettiin viimeisenä mahdollisen päivänä, eli 27. tammikuuta 2010, eli juuri tämän 10 viikon määräajan puitteissa on ollut erilaisia lisäkysymyksiä, joita tarvittiin. Ja komissio 24. maaliskuuta esitti vielä kysymyksen tai tiedustelun Irlannin viranomaisille. Ja 15. kesäkuuta tuli sitten vastaus tähän kyselyyn ja ongelmahan oli tässä se, että johtuen tästä kokonaisvahingoista ja todetusta kokonaisvahingoista tämä kynnysarvo kansalliselle kansallisen katastrofin osalta ei ollut vielä toteutunut. Ja siitä syystä oli kysymys siitä, että täytyy selvittää, että onko tällainen alueellinen katastrofi tavallaan luokiteltavissa, joka se taas edellytti lisäselvityksiä, lisätutkimuksia ja lisäarvioita. Ne, ne tehtiin ja niin kuin sanottu, myönteinen tulos on nyt olemassa 14. syyskuuta saatoimme sitten välittää tämän e-, ehdotuksen, että jonka mukaan kaiken kaikkiaan katetaan kustannukset, joita julkiselle sektorille tulee tämän katastrofin myötä, niin Euroopan unioni Äh, antaa tämän tuo, sillä varaumalla, että parlamentti ja neuvosto sitten äh, antaa sille hyväksynnän, mutta kuitenkin käytössä olisi yli 13 miljoonaa euroa. Kiitoksia. Kaksi nopeaa lisäkysymystä. A, puoli minuuttia. Ensin Crowley ja sitten herra Kelly. Anteeksi, Crowley ja sitten Kelly. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies ja kiitän myös komissaaria tästä vastauksesta. Suurin ongelma, joka tässä oli, on tämän vahingon jatkuvat kustannukset, koska tulvaa, tulvia oli myös marraskuun tulvan jälkeen. Ja monet yritykset minun kaupungissani Bandonissa, jossa on 5000 asukasta, edelleen 19 yritystä ei ole pystytty avaamaan tulvan jälkeen toimintaansa tai oviaan. Ehkä meidän pitäisi katsoa vähän tämmöistä pidemmän tähtäimen hallinnointia, eikä niinkään lyhyen tähtäimen rahoitusta. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Kelly. Kiitoksia komissaari tästä vastauksesta ja myös tästä rahoituksesta huolimatta siitä, että me tavoittamme tätä kansallista kynnystä. Voisitteko harkita kriteerien muuttamista tämän kansallisen kynnysarvon osalta, koska tällaiset samat kriteerit kaikkiin maihin, äh, ja tässähän sen soveltuvuus riippuu tietenkin eri äh, maan koosta ja katastrofin koosta. Kiitoksia. Kiitoksia vielä herra Källäherra. Kiitos puhemies. Haluan kiittää komissaaria ja hänen edeltäjäänsä, joka on tehnyt hyvin tiivistä yhteistyötä Dublinissa, Brysselissä, Irlannin viranomaisten kanssa ja, ja valtiovarainministeriö, joka lopputunneilla sai aikaan tämän 13 miljoonaa tuntuu pieneltä, mutta se on hyvin tärkeää. Haluaisin kiittää, että te suosittelitte omille kollegoille, että meidän pitäisi ehkä tätä kynnysarvoa muuttaa, koska tämä kynnys Irlannin osalta on melkein miljardi. Ja me kiitämme tästä. Komissaari, kiitoksia, hyvät tervet, näistä tunnustuksen sanoista, jotka kernaasti välitän myös henkilökunnalleni ja avustajilleni, jotka erityis, ovat tehneet erityisen paljon työtä tämän asian eteen. Nämä säännöt tämän solidarisuusrahaston osalta lähtevät siitä, että kynnysarvo on 0,6 prosenttia bruttokansan tuotteesta. Ja tämä olisi Irlannin kohdalla tällä hetkellä 935 miljoonaa euroa ja on olemassa tällainen katto, joka on 3,5 miljardia euroa vahinkosummana. Tämä koskee aivan erityisesti neljää tai, tai viittä suurta euro, EU-jäsenmaata, jotka sitten ovat ikään kuin to, ihan toisissa sfääreissä. Tämä on yksi niistä syistä, miksi komissio jo vuonna 2005 harkitsi solidaarisuusrahaston sopeuttamista oikeastaan kahteen suuntaan. Ensinnäkin, että yhden, yhden, yhdenmukaistettaisiin nämä kynnysarvot tai kynnysarvo jotta yhtäältä tulisi tällainen, voitaisiin alentaa tätä kansallista kynnysarvoa, mutta taas toisaalta voitaisiin yhtenäistää näitä, nämä kategoriat, kansallinen ja alueellinen katastrofi, koska on nyt selvää, että noin keskimäärin meillä on kaksi kertaa niin paljon tiedusteluja kustannusten korvaamiseksi kuin mitä me todellisuudessa voimme myöntää. Ja tämä johtuu siitä, siitä, että arvio ei ole salli sitä, että Euroopan unioni voisi lähteä tukemaan näiden kustannusten rahoittamisessa. Tässähän tavoitteena on yksin, yhteen, yhdenmukaistaminen ja sen tarkoitus myös jouduttaa tätä prosessia. Niin kuin näette oman esimerkkinne kohdalla Irlannissa, se kesti 8-90 kuukautta ja, ja ehkä vielä pari viikkoa lisää että noin no päivän päätteeksi siinä menee vuosi, kunnes sitten maksatus voi tapahtua. Tämä tietenkin liittyy myös siihen, että tämä solidarisuusrahasto on on tavallaan budjetin ulkopuolinen resurssointi ja kriteerit, mitä, mitä kuuluu katastrofiin, sitä ollaan laajentamassa, että oli alun perin mahdollisuus kattaa vain luonnonkatastrofit näillä solidarisuusrahastolla. Ehkä pitäisi sitä täydentää myös teknologisilla katastrofeilla. Nämä eri ehdotukset on vuonna 2005 neuvosto palautti ne, mutta nyt minulla on valitettavasti koko joukko katastrofeja, jotka antavat aiheen sille, että minun yksikköni jo valmistelee tällaista sopeutettua ehdotusta, joka tukeutuu viiden vuoden kokemuksiin. Ja toivonkin, että nyt jo eräät valtiot, jotka erityisesti viime kuukausina ovat olleet tämän Euroopan solidarisuusrahaston tukemia, että ne voisivat olla mukana tässä sopeuttamisessa ja toivottavasti tulevaisuudessa meillä on tällainen sopeutettu ja ennen kaikkea nopeasti reagoiva solidarisuusrahasto Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia. No, hyvin nopeasti menen vielä herra Hauetin kysymyksiin Komissaari, voitteko vastata hyvin nopeasti, koska tämä edellinen vastaus oli neljän minuutin mittainen ja minulla on tarkoitus päättää istunto minu- kahden minuutin kuluttua. No sitten lyhyesti tämä uusi brittihallitus on sitoutunut säästämään aluetasolla nyt ei ole vielä selvä, miten nämä uudet rakenteet muodostuvat ja senpä takia en osaa vielä mitään lopullista tutkimustulosta tästä antaa. Aika näyttää, miltä nämä uudet rakenteet sitten tulevat näyttämään. Ja tietenkin sitten pitää myös mukauttaa kyseiseen tulevia ohjelmia on vähän pahoillani, että, että, ja toivon, että tämä nyt ei sitten projektien täytäntöönpanoja suuresti hidasta. Howard. Herra Howard. Kiitos puhemies. Olen hyvin nopea sananen tässä lisäkysymyksen komission kysymyksessäni kysyin, että mitä konsultaatioita on jo käyty komission ja Britannian hallituksen välillä, koska tämä on selkeä kysymys. Onko mitään konsultaatiota käyty ja jos on, niin mitä? Ja hyväksyttäisikö sen, että rakennerahaston säädökset ovat osa täydentävyyttä ja Ganz einfach. Aivan yksinkertaisesti tähän mennessä ei ole käytetty mitään, ei ole ollut mitään yhteyksiä ja ajatus tästä pikarahoituksesta, jos te sitä tarkoititte, se täytyy, sitä täytyy soveltaa tulevaisuudessa. Kiitoksia tästä selkeästä ja, ja lyhyestä vastauksesta. Tämä päättää kyselytunnin komission kanssa ja istunto jatkuu kello yhdeksän. Kiitoksia kaikille.